No niin, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Tänä iltapäivällä meillä on ensinnäkin äänestykset eri mietinnöistä. Ensimmäinen mietintö on Connected TV. Kollega Kavada on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Ainakin pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja aivan nopeasti. E, tämä on 89. Mm, Selitetäänkö nyt vai sitten kun siitä äänestetään? Eli 89 tarkistus. No minä luin sen. Luin sen ranskaksi. Enkä pysty... Tai se voi tulkita niin tai näin. Ja ehdotan, että tästä tarkistuksesta ei äänestetä tänään, vaan sietetään sitten täysistuntoon, johon löydetään löytää yhteinen versio, joka vastaa sitä, mitä sinä haluat. Olen puhunut kollegoiden kanssa ja he eivät oikein pysty nykyistä, nykymuotoista tarkistusta ymmärtämään. Ehkä voisit sanoa siitä, mutta muussa, muussa tapauksessa tämä äänestys siirretään sitä täysistuntoa, jos voit sanoa, mikä sen nimi on. Ehkä tulkitsit voivat pyrkiä tulkkaamaan sen niin, että me todella ymmärrämme sen. Ole hyvä. Se oli juuri tämän puheenvuoron tarkoituskin aika nopeasti siis. Minä Minulle kerrottiin eilen useampi eurooppalainen audiovisuaalisen alan järjestö sanoi, että 89 tarkistus, jota tuettiin ranskaksi, se on huonosti käännetty rans- englanniksi ja saksaksi ja siinä on aivan muita asioita kuin minä halusin. Itse asiassa Minun mielestäni kaikki tämä johtuu vain toimituksellisesta toimituksellisista syistä. Valitettavasti tämän tyyppiset ongelmat, jotka liittyvät käännöksiin hankaloittavat tilannetta. Haluan siis, että palautan tämän oman muotoiluni ja tämä on suullinen tarkistus, jotta tämä asia tulee selkeämmäksi. Siis tarkistus alkuperäisversiona tässä pitää erittäin tärkeänä, että julkinen sektori ei riipu ainoastaan painosrahoitusrajoituksista, jotta se säilyy riippumattomana ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan pyrkimyksiä julkisen sektorin rahoittamiseksi. Tätä siis tarkoittaa tämä tarkistus, jonka olen esittänyt ja haluan kiittää teitä siitä, että pistätte tämän merkille. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, nyt minä ymmärsin. Kiitos tulkeille. Ja luulen, että voimme sitten äänestää tästä näin. Otamme siis, no minä, otetaan nyt se versio, jonka minä ymmärsin, ja sinäkin. Ehkäpä joku tulkeista voi sitten tehdä sen kirjallisesti, ja sitten voisimme siitä äänestää. Niin. Nyt sitten kun pääsemme äh, siihen äänestysvaiheeseen, pyydän tulkkeja vielä toistamaan sen, mitä Kavada äsken lausui, parhaalla Saksalla, parhaalla Englannilla, jotta mitään ei ymmärretä väärin. Minäkin ymmärsin aikaisemmin ihan toisella lailla. No niin, nyt ryhdytään äänestämään. Sen jälkeen, no niin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan. Vielä kerran. Suullinen tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tarvitaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 61. The vote is... Ja äänestys päättyy. Kaksitoista puolesta, 16 vastaa yksi ja sitten yksi äänestä iman korttia vastaan, eli 12-17 hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 73. Äänestys päättyy. 19.10 hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80, 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa 82. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksyt, anteeksi nyt vaan jos en nähnyt riittävästi käsiä oikeaan aikaan. Se on hyväksytty kuitenkin. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta. Eikö tässähän se on? No niin, parahin kollega, lukekaasi vielä, lukekaasi vielä ja kuunnelkaa tarkkaan. Par rapport aux erreurs de traduction niin äh, saksaksi ja englanniksi on ollut virheellinen käännös tästä tarkistuksesta, eli äh, on erittäin tärkeää, että julkinen sektori ei ole riippuvainen ainoastaan mainosrahoituksesta, jotta se säilyy riippumattomana ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan pyrkimyksiä julkisen sektorin rahoittamiseksi. Okei, okay. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 98. Vote is closed. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. 18.12 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 115. Ja äänestys päättyy. No, <laughs> olen pahoillani. Jollei kukaan nosta kättää, niin ei minä pysty arvioimaan. No hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti ja nyt salkaa 118. Vote is closed. Äänestys päättyy. 15.14 hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.5. <laughs> Hyväksytty. No. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta, vastaan tyhjää. No, tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa 132. Äänestys päättyy. 15.11 hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 143 puolesta vastaan tyhjää puolesta vastaan tyhjää hylätty 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 146. Äänestys päättyy. 18.10 hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Ja päättyy nyt yhdeksiköstä. 17.12 hyväksytty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Ei kun hatki, anteeksi, anteeksi, se raukeaa 11, puol- 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan tyhjää,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 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 17.11 hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. 44. Äänestys päättyy. 13.15 hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti, äänestys alkaa. 45. Closed. Ja päättyy. 17.11 hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten loppuu äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 24, 4, 1 tyhjää hyväksytty. Onnittelut Rova Kamerevert. Kamerevert. No niin, sitten on vuorossa herras Papa on mietintö. Skurria, siis anteeksi. Skurria mietintö. Ensimmäinen, ensimmäinen tarkistus oli Papanikolaulta, niin sen takia menin sekaisin. Voidaan kauttaa 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus, suullinen tarkistus 1, 100 puolit, vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 105 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 107 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 108 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 100, 110, 110. Ei koske englanninkielistä versioa. Mitäs tehdään? Äänestetäänkö vai? 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suur 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistetaan koneellisesti. 126. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 18.11 hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 150. 150 myös englanniksi. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 151 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellista äänestys alkaa 45 ja päättyy. 28 hm. hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa 156. Äänestys päättyy. 16.12 hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 66 puolesta vastaan, tai kahdessa osassa anteeksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa 74. Ei. 74. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Äänestys päättyy. 19.10 hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 75 puolesta, vastaan tyhjää hyvä, hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme lopullisen äänestys. Lopullinen äänestys alkaa koneellisesti. Ja äänestys, loppuäänestys päättyy. 29.0. Ei! Onnittelut. Siinäkö kaikki? Se oli siinä. Äänestys päättyy. Nyt on vuorossa kohta 12 esityslistalla. Markus äh, Skuria, Markus Skuria puhuu. Moment. We have to vote if we... Meidän täytyy äänestää. Mitäs meidän piti tehdä? Anteeksi, meidän täytyy sopia neuvottelujen aloittamisesta neuvoston kanssa. Meidän täytyy äänestää siitä. Kuka kannattaa? Se on hyvin tärkeää. Äänestys alkaa, jos sopii, että ne keskustellaan neuvoston kanssa. Äänestys päättyy. 21.0. No niin, kiitoksia paljon. Se on hyvin tärkeää. Täytyy äänestää, äänestää. Hyvin tärkeää. No niin, nyt kohta 12 esityslistassa vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta Euroopassa. Ja edustaja Skuria puhuu. Mikrofoni. Allora, sì, eccoci pronti. Microfono. Microfono. No, no, c'è qui. Ah, questo. Ok. The other one. Io non l'avevo è No, lui guida questo. Ok. Allora, dunque. Ehm... Niin. Tänään vaaditaan ensimmäistä kertaa mielipiteitä mietintö liittyen vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistoimintaan Euroopassa ja vuoden 2011 teemavuoteen liittyen. Tästä käymme nyt ensimmäistä analyysiä käsittelemään. Lähtökohtana tässä on se, että komissio toteaa meille, että, tällä eurooppalaisilla teemoilla on ollut positiivinen vaikutus vapaaehtoistoimintaan sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa. Täällä on erilaisia indikaattoreita, jotka osoittavat tämän. Ensimmäinen kohta meidän mietinnössämme tähän vapaaehtoisvuoteen, joka on hyväksytty siis komissiossa ja parlamentissa. Siinä katsottiin sitä, että sääntelykehystä pitäisi harmonisoida oikeudellisessa mielessä. Laki, joka oli tällä hetkellä kansallisen lainsäädännön vaikutuksen alaisena enemmänkin. Ja tämä on tietenkin tärkeä asia, koska täällä on ollut tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat ensimmäistä kertaa hyväksyneet lakitekstin vapaaehtoisvuoteen liittyen, siis eurooppalaisen teemanvuoteen liittyen. Tämän vuoden alussa oli vain 12 jäsenvaltiota, joilla oli erityinen lainsäädännöllinen puitteisto tälle. Sitten tässä myöhemmin tulee Slovakia ja Liettua ja Bulgaria. vuonna 2012 ovat sitten hyväksyneet oman kehyksensä, kuten kehitettiin vuonna 2011. Puola, Itävalta, Portugali ovat sitten uudistaneet omaa vapaaehtoislakiaan. Tai luoneet sitten strategian tähän asiaan liittyen. Koska vapaaehtoistyöstä on tehty näin dynaamisempaa toimintaa heidän yhteiskunnissaan ja eurooppalaisempaa. Joten tämä jo osoittaa sen jo kohdassa yksi, että tämä on ollut, tämä on ollut vaikutus. Sitten täällä oli monia maita, jotka ovat hyväksyneet käsikirjan vapaaehtoistyön mittaamisesta. Eli on tavallaan tällainen käsikirja, ilon käsikirja, jossa sitten katsotaan sitä, että kuinka maan sisällä, jäsenvaltion sisällä miten näitä vapaaehtoistyöhön liittyviä asioita voidaan mitata. Tämä käsikirja hyväksyttiin vuonna 2011 tai heti sen jälkeen monessa maassa. Eli tämä asia myös voidaan todeta olevan sellainen, että se on antanut positiivisen vaikutuksen eurooppalaisella tasolla, tämä ilon käsikirja. Ja ehkä tässä yhteydessä myöskin kuulla hyvä kollegoita, heidän kokemuksiaan, en omissa jäsenvaltioissaan, ja mitä siellä on tapahtunut ja mitä on tehty eurooppalaisella tasolla. Sitten tilannon lopussa komissio kertoo myöskin muista, muutamista numeroista, muutamista toimista, joita on tehty tämän vuoden aikana. Ehkä tähän vielä muutama kommentti ja vähän ehkä syventävää kommenttiakin voitaisiin tehdä. Täällä komissio, tuota, verkkosivun to, toimittajat kertovat, että siellä on ollut huomattava määrä klikkejä siellä sivulla. Myös Italian vasta- vastaava järjestö on saanut vuonna aikana 2000 vierailijaa verkkosivuilleen. Ja tämä on tietenkin hyvä asia. Tätä pitää myöskin miettiä. Eurooppalaisen eurooppalaiselta verkkosivulta myöskin otti, rattiin mm, 420 videofilmiä tämän vuoden aikana. Ja näissä video, video, video katsottiin sitten siellä yhteensä 420 videota 27 000 kertaa. Eli tämäkin on luku, joka kyllä kertoo jotain, on positiivista ja että tämä on aktiivista toimintaa. Ehkä hyvä, että mekin voisimme tiedottaa tästä jäsenvaltioissamme ja vapaaehtoisjärjestöissä kansalaisille. Kuinka on osallistuttu myöskin verkossa vapaaehtoisvuoteen. Tämä on aika, aika laajamittaista toimintaa ollut monissa yhteyksissä. Ja myöskin hyviä käytänteitä on päitetty kansallisilla tahoilla. Totta kai tämäkin on ollut kovaa työtä. Niin kaikkea ei voi kertoa tässä, mitä kaikissa jäsenvaltioissa on tehty. Täällä on paljon toimintaa eri jäsenvaltioissa, ja tämä on tärkeää, että on saatu ihmiset mukaan. Ja uskon, että tämä vuosi on ollut menestyksellinen myös kansallisella tasolla. Omassa maassani seurasin tätä. Se, mitä tässä on kuvailtu, on tietenkin hieman rajallista. Ei tässä voi kaikkea voi kertoa, mutta tämä on hyvin yhteenvedetty kuitenkin. Hyvin niukasti. Tämä on ollut tietysti tällaisia lippuuleva hankkeita ja innovatiivisia hankkeita, jotka ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Tännekin voitaisiin lisätä vielä monta muutakin aloittaa mukaan, jos aloittaisin. Mutta tässä tuli tällainen lyhyt katsaus siihen, minkälaisia projekteja eri jäsenvaltioissa tehty ja kuinka hyvin niitä on hoidettu. Vielä yksi asia, jonka haluaisin oikeastaan esittää teille kaikille. Kun puhuimme eurooppalaisesta vapaaehtoisvuodesta, niin me puhumme siitä, että sen pitäisi olla tavallaan jollain tavalla ei pelkästään juhlallinen, vaan myöskin sellainen, että se näkyisi kaikkialla, täällä Brysselissäkin. Ja että todellakin nähtäisin, kuinka eurooppalainen vapaaehtoistoiminta ei pääty tähän vuoteen sinänsä. Olemme tehneet muutamia ehdotuksia tämän hankkeen jatkamiseksi. En tiedä ehkä saa vuodella, mutta jollain muulla rakenteellisella toiminnalla Euroopan unionissa voitaisiin aiheita jatkaa. Ehkä komissio voisi katsoa jatkoa tälle, miten voitaisiin jatkaa tämän vuoden toimintaa. Ja varmaan tämä kiinnostaisi myös meitä. Minä pidän tätä ainakin tärkeänä koska jäsenvaltioissa ja unionissa on näiden, tämän juhlavuoden avulla osoitettu se, mitä voi saavuttaa. Joten uskon, että meidän pitäisi jatkaa tällä tiellä, mennä eteenpäin ja katsoa sitä, miten Euroopan unioni voisi työstää näitä argumentteja jatkossa. Kyllä minuakin kiinnostaisi kuulla, mitä kommentteja teillä on, mitä te olette kokeneet eurooppalaisen teidän vuoden aikana kansallisella tasolla tai täällä Brysselissä. Siinä kaikki. Kiitoksia puheenjohtaja. Marko. Kiitoksia Marko. Nevendelova. Ďakujem vám pekne. Eh, vážení kollegovia, som veľmi rada, že ako Marko správne povedal. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siitä, että minun maani on niiden joukossa, jotka ovat säätäneet jo lain, joka liittyy vapaaehtoistyöhön, vapaaehtoisvuoteen. Sitä ei ole vielä täysin täytäntöön pantu, mutta paljon on tehty kuitenkin vapaaehtoistyön näkyvyyden hyväksi. Aivan kuten Marko tässä sanoi, minäkin olen sitä mieltä, että kyse on eh, keskinäisestä yhteistyöstä, mutta tarvitaan paljon lisää toimintaa vapaaehtoistoimintaa varten. Tarvitaan myös Euroopan laajuiset eh, rakenteet sitä varten. Ja minä todella toivon, että asiaa viedään paljon pidemmällekin kansainväliselläkin tasolla. Aivan henkilökohtaisesti minulle vapaaehtoistoiminta on asia, jota ihmiset tekevät toisten ihmisten hyväksi. Siinä ei ole korvausta maksettu ja tässäkin mietinnössä mainitaan eurooppalaiset toimijat ja kansalliset järjestöt, jotka tarjoavat palveluita myös sosiaaliturva tuensaajien piirissä. Minulle on ollut aikamoinen yllätys, että varat, joita tarjotaan vapaaehtoistoimintaan, ne ovat veronalaisia. Tämä on yllättävää, koska tällä alalla toimitaan ilman mitään korvausodotuksia, joten verotus on tässä yllättävä. Kyseessä on myös sellainen asiakirja, joka, jonka tavoitteena on auttaa vapaaehtoistoimijoita. Äh, vielä ei ole mitään yhteistä äh, tunnustusta tälle, mutta vielä pitää tehdä töitä. Ehkäpä voitaisiin täytäntöön panna eurooppalaiset lainsäädäntöpuitteet vapaaehtoistoimintaa varten. Tällä tavoin voitaisiin hyödyntää paremmin vapaaehtoistyötä Euroopan unionin sisällä. Voisin sanoa, että olen yksi niistä, joka on tehnyt työtä vapaaehtoistoiminnan parissa. Ja minulla on ystävä, joka on tällä hetkellä vapaaehtoistyössä Kanarialla. Ja tämän tyyppinen työ. Tässä voidaan toimia eurooppalaisten yhteisöjen kautta ja näin yritetään edistää hyvin arvokkaita ajatuksia. Paljonkin on esimerkkejä, esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ja ne varmasti inspiroivat meitä kaikkia. Olen tyytyväinen siitä, että Markus Kurja on esittelijänä tässä mietinnössä koska hän tuntee tämän alan hyvinkin. Ja jotta tunnistettaisiin tai tunnustettaisiin vapaaehtoistyö, olisi tärkeää, että arvo, arvostettaisiin myös kokemusta, jota saadaan vapaaehtoistyössä ja toiminnassa On tärkeää, että se tunnustetaan ja annetaan tukea riittävästi. No niin, Rova Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää edustaja Skurjaa, esittelijää. Olen aivan samoilla linjoilla hänen kanssaan. Ja minä olisin vielä tiukempi tässä sanamuodossa. Minun mielestäni Mm. Tässä mennään oikein hyvään suuntaan. Me, meillä on ollut aikamoisia tavoitteita tässä eurooppalaisessa Euroopan vapaaehtoisvuodessa ja minä haluaisin lukea vielä sen, että tämä on ranskaksi tämä termi benevolan eikä volontariaa. En tiedä, miten voisi toimia, että saisi tähän oikean ranskankielisen termin sitten jatkossa, koska tämä benevola termi tarkoittaa ilmaista toimintaa, samoin kuin vapaaehtoistoimintaa, mutta volontaria-sana, sitä ei voida samalla tavoin kääntää. Eli myönteisiä seikkoja, eh, varsinkin se, että tietyt maat ovat ottaneet käyttöön lainsäädäntövälineet, joiden avulla voidaan paremmin kehittää vapaaehtoistoimintaa. Sehän on oikein hyvä asia ja minä toivon, että tätä kautta me voimme mennä eteenpäin eh, ja saada aikaan eurooppalainen status näille järjestöille ja näin tunnustettaisiin kattavasti nämä järjestöjen verkot. Mielestäni tässä järjestöjen piirissä vapaaehtoisjärjestöille tämä on ollut erittäin hyvä tämä vapaaehtoisvuosi. Minulla on siitä tietoa Ranskan osalta ja minun mielestäni tässä eh, johtopäätelmässä ei mennä eh, tarpeeksi pitkälle. Eh, tässä liitteessä kaksi näkyy Ranskan osalta yhteenveto, mutta tässähän ei ole minkäännäköistä oikeastaan minkäännäköistä nähtävissä, kun taas Ranskassa nämä varat käytettiin hyvin ja siellä oli paljon tuloksia. Minun mielestäni tässä mietinnössä on käynyt nyt niin, niin kuin usein näiden eurooppalaisten teemavuosien kanssa epäilemättä eh, eh, esittelijä eh, Skuria haluaa tehdä yhteistyötä kansalaisten Eurooppa-vuosi. Siinä pelkään, että yhteenveto on vielä katastrofaalisempi. Ja nämä kaksi vuotta olivat merkittävästi toisinsa yhteydessä, mutta tässä käy helposti niin, ettei synny tarpeeksi yhteyksiä eri teemavuosien välillä, koska olisimme voineet liittää tähän myös aktiivisen vanhenemisen teemavuoden. Siihen liittyy paljon vapaaehtoistoimintaa. Minä olen pettynyt tähän komission asiakirjaan. Meidän pitää tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja näiden verkostojen kanssa, eurooppalaisen vapaaehtoisverkoston kanssa, joka perustettiin ja joka on pyrkinyt antamaan hiukan näkyvyyttä tälle toiminnalle ja sille, mitä on tapahtunut todellakin vapaaehtoistyön vuonna. Kiitoksia. Minä olen aivan samoilla linjoilla. Dank, Frau Vorsitzende. Äh, auch ich möchte mich bei Mark Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää Markus Skuria. Tämä oli hyvin tärkeä katsaus tälle alueelle, jota olemme käsitelleet aikaisemminkin. Kuitenkin kun menisin näihin loppukommentteihin, ensin, eli tämän vapaaehtoisvuoden liitäntä muihin asioihin. Me olemme tämän tehneet senioriliiton keskellä. Ja tästä on tullut selviä menestysaskelia. Meillä on myöskin Euroopan tasolla Age Platform teki näin. Ja hyvin saaneet synergiaa tästä irti. Uskon, että vapaaehtoistyön arvon kohottaminen onnistui erittäin hyvin tämän vuoden tavoitteena ja vapaaehtoistyön näkyvyys, sekin parani huomattavasti. Ja nyt jos katsotaan vähän kriittisesti asiaa, niin tämä on oikeastaan jo paljon. vaikka näkyvyys ja arvostuksen kasvu, tämä on jo kyllä suuri saavutus tälle vuodelle. Mutta mikä ei vielä kyllä sitten on vielä vähän taka-alalle, on ainakin Itävallassa näyttänyt siltä, ja meillä on 50 prosenttia väestöstä vapaaehtoistoiminnassa mukana, niin me kuitenkin ensisijaisesti katsoimme olemassa olevat vapaaehtoisjärjestöt ottaneet mukaan toimintaan, aloitteisiin ja muihin. Ja mitä vähän toivoin silloin, ja minun mielestäni tämä ei kyllä ainakaan mietinnöstäkään näy. Ja haluaisin kysyä vielä lisäksi, ehkä myöskin komissiolta voimme saada tukea tähän ja vähän faktatietoa, niin mikä vaikutus tällä oli niille, jotka ovat jo, siis eivät ole vielä vapaaehtoistoiminnassa mukana. Toivoin, että vapaaehtoisvuosi voisi ehkä kannustaa heitä mukaan mutta ei minä ole mikään negatiivinen ihminen, en voi sanoa, että minun odotukseni täysin täyttyneet, vaikkakin tietenkin pitää todeta, että se odotus, joka esitettiin oikeusille puitteille, niin uskon, että varmaan tässä yhteydessä olemme pitkällä ja komissio varmaan tarttuu aloitteeseen, mutta voin todeta vain, että meillä on osittain tällainen vastuu, va, kaiken va, va, varatettu vastuuvakuutus. Täällä on satoja tuhansia ihmisiä näissä vapaaehtoistoimissa, jotka ei ole minkäännäköisen vakuutuksen piirissä. Ja jos he sitten aiheuttavat jotain haittaa ihmisille tai esineille, niin heidän pitää maksaa se omasta taskustaan. Tämä saattaa olla suurikin summa, jos vaikka jollekin ihmiselle tulee joku onnettomuus. Mutta kuitenkin Haluaisin katsoa positiiviseen sävyyn eurooppalaista vapaaehtoisvuotta. Mettolakin. pitäisi arvioida sitä tiukasti, jotta opimme sitten tästä jotain seuraavia arviointeja varten. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Piedon. Ja również uważam, że to jest bardzo ważny raport, który podsumowuje i ewaluuje. Kiitoksia. Erittäin tärkeä mietintö, jossa arvioidaan vapaaehtois vuotta. Meillä oli Euroopassa paljon tapaamisia ja tapahtumia vapaaehtoistoiminnan puitteissa. Ja nyt onkin hyvä vetää siitä langat yhteen ja vetää sitten johtopäätökset. Myös kokemuksia eri jäsenvaltioista. Puolassakin meillä oli useita kokouksia 2012. Noin tuhat vapaaehtoista oli urheilutapahtumissa mukana. Ja tässä muutkin saivat kannustimia lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tämä on aivan selvä merkki siitä, että tähän suhtaudutaan nyt aktiivisesti kautta Euroopan vapaaehtoistoiminta on hyvä ja, hyvää toimintaa ja se auttaa. Omasta kokemuksestani sanoisin, varmasti muillakin on saman kohta, samantapaisia kokemuksia. Meidän pitäisi antaa tälle myös kansainvälinen ulottuvuus kaikille vapaaehtoisjärjestöille niin, että käytetään kansallista kokemusta yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Tämä on meidän tehtävämme. Meidän pitäisi auttaa verkostoitumaan Eurooppa-tasolla. Meidän pitäisi vedota myös jäsenvaltioihin, jotkut osat julkisesta sektorista, niidenkin pitäisi olla avoimia vapaaehtoisille, koska usein vapaaehtoiset ovat tietenkin halvempia, mutta tämä tietenkin riippuu järjestelmistä jäsenvaltioissa, mutta edelleen on monia aloja, esimerkiksi vanhustenhoito ja huolto. Siinä ammattimaiset vapaaehtoisjärjestöt voisivat hoitaa asian. Euroopan yhtenäiset markkinat tässä sisämarkkinoilla. Me olemme puhuneet myös eurooppalaisen säätiön statuksesta. Näin olisimme, olisimme voineet tehdä myös vapaaehtoisjärjestöjen kohdalla niin, että nämä järjestöt voisivat kerätä voimia hakea tukijoita muistakin jäsenvaltioista silloin nämä ovat useamman jäsenvaltion toimintaa. Tätä meidän pitäisi liputtaa. Hyvä, että tässä tulee myös kansainvälinen ulottuvuus vapaaehtoisjärjestelmiin. Ja eh, se myös auttaa ammattimaisuudessa. Voisimme nyt sitten tällä tavoin auttaa siinä, että tunnetaan paremmin tätä toimintaa. Sitten Silvia Kosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Markus Skurjalle. Hän teki hyvin kattavan katsauksen aiheeseen. Ja uskon, että tämä vapaaehtoisvuosi on aiheuttanut selkeitä tuloksia myös kansallisella tasolla. Olen päästy eteenpäin eri järjestöjen taholla. Tietenkin kai on keskustelussa vasta alkuvaiheessa. Olisi hyvä kuitenkin, että Marko seuraava, seuraavassa vaiheessa voitaisiin katsoa hieman laajemmin näitä asioita, mitä täällä on todettu. Meillä on valkoinen kirja vapaaehtoistoiminnasta, eli olisi hyvä, jos olisi tällainen eurooppalainen säännöstö, jotka sitten auttaisivat kansallisia järjestöjä toiminnassa. Ja voitaisiin paremmin ehkä myöskin vertailla sitten tietoja ja tilastotietoja, koska tämä on vähän vaikeaa, koska meillä on erilaisia asioita vertailtavana ja näistä tiedostakin erilaisia tulkintoja. Joten olisi hyvä ehkä lisätä vertailtavuutta. Ja mikä olisi tärkeää myöskin komissiolta pyytää että miten jatketaan tästä eteenpäin eikä erityisesti me tulee rakennerahastojen toimiin. Niin olisi hyvä tukea näiden kautta näitä toimia. Mutta myöskin yhteisrahoitus olisi hyvä käyttää näiden toimien tukemiseen. ei tässä pidä katsoa pelkästään sitä, mitä on tehty vuonna 2011, mutta pitäisi ehkä luoda tässä prosessi, jossa luotaisiin jonkunnäköinen puitteisto, vaikka, vaikka soft-puitteisto, soft law-puitteisto, tai suostuksia, tai sellaista vähän enemmän, joilla voitaisiin sitten katsoa näitä muutamia esittyjä pyyntöjä, jotta saattaisin aikaan se, että eurooppalainen tunnustaminen etene, etenisi paremmin ja kansallisella tasolla myös. Voisimme todellakin päästä askeleen eteenpäin sen, että tuemme eurooppalaista vapaaehtoistoimintaa, koska tällä hetkellä rajat toiminta on hyvin rajallista vielä. Kiitoksia. Oikeastaan tuon lämpimästi kaikkea, mitä on sanottu. Ohjelman puitteissa elinikäisen oppimisen jatkoelman puitteissa olemme ottaneet tämänkin asian mukaan nuor- kokonaisena nuorisolukuna. Tämä asia vaivi, vapaaeht- vapaaehtoistyö on osa yhteisrahoitusta. Että tämä aihe Vapaaehtoistyö on myös osa yhteisrahoitusta nuorisotyössä ja se pitäisi hyväksyä seuraavassa trilogissa. Tällä trilogissa olemme tästä asiasta neuvotelleet. Komissiokin lienee valmis hyväksymään tämän toisekseen. Minä itse viime vuoden joulukuussa olin, tapasin nuoria, myös saksalaisia, jotka olivat mukana tällaisessa vapaaehtoisvuoden ohjelmissa. Ja voin sanoa, että olen, olin todellakin liikuttunut eräistä lausumista. Siellä nuori mies nousi seisoon sanoi, että hän haluaisi tässä sanoa, että tämän vuoden kokemuksen jälkeen, en enää muista missä hän oli, jossakin kaukana, tämän vuoden jälkeen palasin kotiin ja tiesin, kuka minä olen ja tiesi, mitä minä osaan. Ja tiesin, että en halunnut oikeastaan halunnut opiskella sitä, mitä minä olin tarkoitus, vaan jotain muuta. Ja sitten hän kiitti meitä ja kaikkia, ja hän sanoi, että olen onnellinen, että tämä eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on olemassa. Halusin vain lausua, sanoa tämän. Tämä oli tarkoituskin, että nuoret eivät he vielä tiedä, mitä opiskelevat, tai ylipäätään opiskelemaan, ja kouluaikana sanovat, että nyt voisi olla vuoden jossakin muualla, ei koti, kotona, vaan muualla Euroopassa esimerkiksi. Nyt toteaisin, että meillä Saksassa on aloite viime vuodelta, jo kollega Kohn Bennett myös allekirjoitti sen. Se olisi kiva, että hän, se voitaisiin ilmoittaa täällä vapaa, niin, että jokainen elämänsä aikana olisi mukana tällaisessa vapaaehtoistoiminnassa jossakin päin Euroopan unionia. Se oli minusta upea juttu. Sitä voisi tukea säätiön voimin. on, Saksassa on tärkeitä tyyppejä, jotka ovat Euroopan allekirjoittaneet ja muut, monet muutkin eurooppalaiset. Meidän pitäisi tässä mietinnössä puhua ei pelkästään nuorten vapaaehtoistyöstä, vaan myös se, että kaikkien ikäryhmien vapaaehtoistyöstä. Minusta on oikein, niin kuin sanoit, että, että mikään näistä vuosista ei ollut varsinaisesti niin kuin mukana. Jos, ellei nyt enää 28 b niin voitaisiin siitäkin lähteä pit, olla mukana. On paljon vapaaehtoismahdollisuuksia. Ja minä tiedän, meillähän Saksassa, niin kuin muissakin maissa, meillä on ollut tällainen ikäihmisten palvelu, insinöörejä, jotka ovat työskentelleet tuollaisissa tehtävissä, sitten menevät esimerkiksi Afrikkaan tai kehitysaputehtäviin. Tämän 65 äh, täytyy usein äh, sitten jossain vaiheessa lopetan, on 71 ja minä olen edelleen täällä. Tietenkin voitaisiin ajatella sitten äh, eri alojen vapaaehtoispalvelua. Parahin Marko, tämä, as, tämä asia pitäisi ottaa vahvasti nyt esille niin, että kaikki, kaikissa ikäryhmissä – voisivat olla mukana vapaaehtoistyössä ja sitä, sitä varten täytyy tarjota myös mahdollisuuksia ja painata myös sitä, että, että tällainen vastuuvakuutus täytyy saada, jotta ne, jotka ovat olleet vapaaehtoistyössä ilman palkkaa, että saisivat sitten apua niin, etteivät, ettei vaarana oli, että he joutuvat omaa syyttään johonkin tapaturmiin ja ongelmiin. Marko, sillä saat, äh, olet kuullut tässä kaikki toivomukset. Sitten kysytään vielä komissiolta, onko, komissio paikalla. No hän istuu joku, olkaa hyvä. Jos te olitte se, sitten te olette herra McDonald. Oho, tämä on aika... Toitteko jotain mukana? No niin. No, kahvia olisi ehkä kiva saada, mutta ole hyvä. <laughs> the McDonald's are the biggest clan, but uh, I'm not part of... Niin, minä en ole lähtenyt kyllä ah, Yhdysvaltoihin, tai minun sukuni ei mennyt Yhdysvaltoihin näin äh, perustamaan hampurilaisketjua. Äh, no niin, hyvät naiset ja herrat, äh, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia kommenteista. Minä olin näette työryhmässä komissiossa, joka oli vastuussa tästä hankkeessa, hankkeesta, ja minulle on suuri ilo olla täällä paikalla kuulemassa yleensä ottaen myönteisiä kommentteja aivan selkeästi me emme halunneet, että vapaaehtoisvuosi jäisi huomaamatta. Me olemme pyrkineet parhaaseemme, jotta siitä, siitä tulisi hyvä pitkä perintö. Meillä on, oli tiettyjä rajoitteita, jotka varmasti tunnette. Esimerkiksi asiat, jotka olisivat helpottaisivat vapaaehtoistoimintaa, ovat kansallisia, kansallisen toimivaltuuden tehtäviä. Ja olemme vedonneet, että jäsenvaltiot tekisivät vapaaehtoistoiminnan helpommaksi omilla toimillaan. Olemme tyytyväisiä siihen, että monet jäsenvaltiot käyttivät tilaisuuden hyväkseen ja ensimmäistä kertaa ryhdyttiin lainsäädäntötoimiin vapaaehtoistoiminnassa. Kuulin hiukan kritiikkiäkin, aivan totta, Eurooppa, Euroopan teemavuosi. Siinä on tietenkin heikkouksiakin, vastaisin joihinkin. Meidän nettinäkyvyytemme saattaisi olla asia, joka riippuu budjetista. Meillä on aika hyvä budjetti tähän teemavuoteen verrattuna muihin, mutta tämä 11 miljoonaa, joka oli käytössä tähän ja valmistelutoimiin, kun on 500 miljoonaa henkeä, niin summa on hyvin pieni. Me yritimme tehdä parhaamme tietenkin voidaan keskustella siitä, että 20 000 katselukertaa YouTubessa esimerkiksi videolle, onko se paljon? Meidän mielestämme kyllä. Ja se oli paljon halvempaa kuin ostaa mainosaikaa tällaiselle videolle. Erittäin mielenkiintoista Tämä vakuutuskysymys tulee siinä, ja suureksi avuksi olisikin, jos lainsäädäntöaloitteet lähtisivät käyntiin, jotta tämä asia tulisi myös Eurooppa-tasolla katetuksi, mutta valitettavasti minä en ole oikeassa komission yksikössä, jotta voisin tästä asiasta antaa vastauksia. Minä en voi siinä suhteessa toimia, mutta laitan tämän merkille ja aivan yleisesti ottaen mm, panin merkille myös kommentin näistä toimista ja yhteenvedoista, joita tuolla kertomuksessa on aivan selkeästi. Paljon oli näitä toimia paljon enemmän, mutta meillä oli vain rajattu määrä sivuja käytössämme. Meidän piti tehdä valinta. Olemme tietoisia siitä, että jätimme paljon toimia tapahtumia ulkopuolelle. Kommentit ovat aivan oikeasuuntaisia, paljon enemmän oli toimia, mutta tässä oli vain hiukan, eh, hiukan näytteitä siitä, minkälaisia, minkälaisia toimia on ollut. Liitteessä kaksi esimerkiksi. Tässä, mm, tässä vaiheessa kaikki, mitä haluan sanoa, ja eh, minä vien eteenpäin näitä kommentteja, joita kuulin tänään. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. <clears throat> Marko, Haluatko vielä sanoa jotakin? Per dire che farò tesoro di tutti. Niin pelkästään vain. Haluan todeta, että että tämä varmaankin auttaa meitä kaikkia täällä Eli haluan kai tukea tällaista erityistoimintaa, erityis maailmaa kuin vapaaehtoistyö. Jotenkin toivottavasti että voisi katsoa myöskin tulevaisuuteen päin, eli mitä tehdään tulevaisuudessa tällä aloitteella. Ja en tiedä, koska sitten lopullinen esitys tässä tulee vielä valmiiksi, niin mä saan vielä sanoa tässä vaiheessa. Juli. No Marko, Sinun mietintösi tulee täysistuntoon heinäkuussa. Sehän täytyy sitä ennen. Käännetään myös eri kielillä. Se pitäisi esittää, anteeksi, täällä, täällä esittää heinäkuussa ja sitten se menee äänestykseen syyskuussa. Sitten on tämä aamul, aamulta jäänyt kohta, eli kohta seitsemän, Lökkegaard ja budjetti. Ole hyvä, Morten. As some of you probably already Ehkä jotkut tietävät, ähm, että meillä ei ole äh, tätä äh, lisätalousarviota tässä siirretään koko menettelyä. Ei tässä ole mitään järkeä keskustella budjetista, jota emme ole nähneet vielä. Meillä on tiettyjä ongelmia, koska me emme tunne niitä liikkumavaroja, joissa liikumme. Eli muutama näkökohta vain ja sitten voimme mennä pilottihankkeisiin. Meillä on lista niistä, kyllä. Meillä on useita budjettitoimia rinnan. Meillä on pilottihankkeet ja yleiset budjettitarkistukset ja lausunto, mutta koska meillä ei ole talousarvio luonnosta tai asiakirjaan, niin voi sanoa kuitenkin, että me emme odota kovinkaan paljon liikkumavaraa. Ja nyt näin voimme sanoa, kun katsotaan näitä määriä. Jos katsotaan sitten pilottihankkeita, meillä on niitä useampiakin hyviä hankkeita. Jotkut jatkuvat Sihteeristö on tehnyt listan äh, kaikista ehdotuksista ja se on jaettukin teille. Äh, tietenkin budjettisihteeristölle ja sen jälkeen äh, komissio arvioi näitä epävirallisia ehdotuksia niin, että kaikki jäsenet voivat päättää, haluavatko esittää nämä tarkistukset budjettitarkistuksina mutta huomioikaa, että jotta saadaan vaikutusta, nämä sekä PP että PA täytyy esittää budjettitarkistuksina, mutta jos haluatte keskustella näistä, näistä toimista, hankkeista tai toimista, niin voimme tehdä niin, mutta annan teille lisätietoa mahdollisimman pian ja silloin voimme mennä aivan yksityiskohtaisesti tätä läpi. Tässä siis kaikki osaltani. Ähm. Kiitoksia, Robert Zier. Äh, vain pieni äh, muotoseikka. Uskoisin, että minun ehdotukseni tulivat aika myöhään, eivätkä tulleet mukaan listaan. Minä haluaisin, että tämä virhe korjattaisiin. Okei, okay, we will do it. Okei, okay, näin toimitaan. Se voidaan ottaa, vai kuinka? Kyllä, näin toimii. Se oli epävirallinen määräajan määritteleminen. No, siinäpä sitten. Emme voi tehdä mitään. Me teemme mitä voimme. Se mitä voimme tehdä on se, että voisimme laittaa kaikki nämä pilottihankkeet paperille. Ne on, niin on tehtykin. Ja komissio sitten selvittää sitä ja kertoo, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Sitten meillä on selkeänä, selkeä kuva asiasta ja te pidätte meitä sitten ajan tasalla. Budjettivaliokunnan jäsenet ovat aika, aina sitä mieltä, että se ovat kaikista tärkein valiokunta. Ja tällainen kuva annetaan kulttuurivaliokunnan niin kuin kaikille muillekin. Tämä on budjettiväkiä, budjettiväki on tollaista. Olen nähnyt teille kaikki, ymmärrän heille, ymmärrän kyllä hyvin. No sitten viimeinen kohta, että, että esittelijä voi ottaa sitten kantaa kaikkiin näihin budjettikohtiin. Syyskuussa voimme äänestää lausunnosta, jossa määritellään poliittisen prioriteettimme, että tästä ei äänestetä. Tämä on pelkästään epävirallista. No emme, me emme äänestä, me teemme sen myöhemmin. No niin. No, me olemme antaneet tämän Lökkäkaudelle tämän tehtävän, koska emme halua, että, että tulee sitten elokuun viimeisellä viikolla, viimeisen viikon valiokuntakokouksessa. Varmasti mieluummin olette kotona ja lomalla. Siksi katsokin, että meidän täytyy, se jää nähtäväksi. Mutta budjettiluonnoksesta voimme edelleen keskustella. Me voimme heittää ajatuksia pilottihankkeista tai valmistelutoimista. Mitä me voimme tehdä? kuitenkaan kaikki, kellään ei ole kaikkea. Minä puhun omastani, sinä ja omastasi ja me emme muuta oikeastaan mitään. Me odotamme komission kannanottoa ja sitten voidaan keskustella. Tehdäänkö näin? Selvä. Kiitoksia. Herra Kressle, ei kukaan ollut täällä. Meillä oli koordinaattorinen kokous tänään ja teillä on tämä tiedot tietokoneellanne se löytyy sähköpostista. Tässä kai se. Onko muita mahdollisia asioita? Ei ole. Paljon kiitoksia. Pitäkää oikein mukavaa ilma, iltaa, jos on sellainen edessä. Ja kiitos tulkeille.